E, koleżanki i koledzy. Kollegat. Siis pyydän teitä istumaan. I would like to continue this state. Haluaisin jatkaa siihen, siitä lausunnosta, jonka varapuhemies Martínez muutama tunti sitten esitti. Eilen iltapäivällä Espanjas, Espanjan Mursian maakunnassa tapahtui maanjäristys. Ainakin kahdeksan ihmistä sai surmansa, lukuisia loukkaantui. Tämä mainittiin kolme tuntia sitten, kun herra puhemies Martínez esittämään, haluaisin parlamentin nimissä osoittaa myötätuntoamme kaikkien uhrien perheille ja toivomme, että loukkaantuneet selviytyvät nopeasti ja me arvostamme ponnisteluita, joihin paikan päällä on ryhdytty. Olen juuri lähentävässä surunvalittelukirjettä Espanjan viranomaisille tästä aiheesta. Cristina Gutierrez halusi puheenvuoron, olkaa hyvä. Mutta häntä ennen Martínez. Muchas gracias, señor. Kiitos paljon, hyvä puhemies, näistä lämpimistä ja solidaarisista sanoista. Lorkan tragedia saa alkaa hahmottua. Tällä hetkellä tiedämme, että siellä on kuusi, kahdeksan kuolonuhria, siellä on mukana nainen ja 18-vuotias lapsi. Yli yli tuhat loukkaantunutta ja 80 prosenttia taloista on kärsinyt vaurioita. Eli tällä hetkellä he ovat taivasalla olleet viime yön yksi Monet ovat menettäneet myös työpaikkansa, koska talot ovat sortuneet. Me, mm, tämä tarjoaa meille myös mahdollisuuksia. Siellä on 10 000 asukasta, siellä on paljon siirtolaisia, mutta ehkä tässä nyt halutaan antaa uutta merkitystä, uutta elämää koska meillä on vanhoja lorkkalaisia, uusia lorkkaralaisia, me kaikkien instituutioiden, kaikkien avun turvin voimme aloittaa uuden elämän, käynnistää uuden elämän, mutta minä pyydän, että Eurooppa ei jätä ketään oman onnensa nojaan ja auttaa niitä, jotka kärsivät ja paikantaa kärsimykset ja pystyy avaamaan kätensä ja sydämensä. Tässä on paljon mahdollisuuksia nyt käynnistää siellä kuitenkin uusi elämä. Pyydän minuutin hiljaisuutta tapahtuneen johdosta.